päättynyt ja äänestys on tänään kello 12. Seuraava kohta esityslistalla on Heva Lainenin mietintö, kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman tarkistaminen ja seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman painopisteiden asettaminen. Puheenvuoron saa seuraavaksi esittelijä, kollega Jo Lainen, neljä minuuttia. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat Euroopan parlamentti haluaa seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman ja e, olisi eh, outoa, jos e, e, tämä kuud- meillä päättäisimme kaikki ponnistelumme tähän kuudenteen toimintaohjelman, joka päättyy tänä kesänä seitsemäs ohjelma ei saa olla kopio e, kuudennesta ohjelmasta. Me olemme paljon pidemmällä ja haasteet ovat suurempia. Me tarvitsemme uuden lähestymistavan, horisontaalisen lähestymistavan, joka menee e, kaikki muihin politiikan aloihin mukaan. Meillä on systeemisiä riskejä, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden häviäminen, e, luonnonvarojen vähyys, nämä ovat kaikki ongelmia, joita klassisella ympäristöpolitiikalla yksin ei voida ratkaista. Me tarvitsemme sitä varten myös kaikkia muita salkkuja, kaikkia muita EUn toiminta-aloja, erityisesti energia- ja liikennepolitiikkaa, kalastus- ja maatalouspolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa, mutta erityisesti myös talous- ja rahoituspolitiikkaa. Ja tähän haluaisin erityisesti mennä. Tämä on vaikein osuus. Miten saamme valtionvarainministerit siihen, että he pitävät ympäristökysymyksiä pääasiana myös omalla alallaan. Parlamentti on tehnyt ehdotuksen, jossa on 80 ehdotusta seitsemästä toimintaohjelmaa kan, varten ja siellä on myös ympäristöä haittavien tukien purkaminen. Ulkoiset kustannukset on sisäistettävä e, hintoihin, eli e, saastuttaja maksaa periaate on vietävä läpi tulevaisuudessa ja makrotaloudellista hallinnassa meidän on myöskin saatava aikaan kestävyyttä talouden ohjausjaksolla. Meillä on useita ajatuksia, joita olemme kehittäneet. Kokonaisuudessaan ekologinen jalanjälki Euroopassa on liian suuri, jos kaikki 7 miljardia ihmistä tänä päivänä 9 miljardia tulevaisuudessa käyttäisivät niin paljon energiaa ja luonnonvaroja kuin me täällä Euroopassa. Me emme tarvitsisi yhtä maapalloa, vaan kaksi maapalloa. Ja me tiedämme, että maapallolla on rajansa, mitä tulee luonnonvarojen käyttöön, ja siksi luonnonvarojen käytön on laskettava erittäin voimakkaasti. Ja seitsemäs toimintaohjelma, sen täytyy olla sellainen, että se avaa oven vihreälle taloudelle ja luonnonvarojen tehokkaalle käytölle. Meidän tulisi erityisesti ottaa huomioon kaupunkiympäristön. Useammat ihmiset elävät kaupunkialueilla ja siellä voidaan esimerkinomaisesti osoittaa, miten luonnonvaroja voidaan käyttää tehokkaasti. Vihreät kaupungit ovat tavoite Euroopassa ja meillä on hyvin paljon hyviä esimerkkejä, hyviä käytänteitä, joita on levitettävä. Ympäristön suojelun tulisi edistää myös ihmisten terveyttä, ympäristösuojelun ja terveydensuojelun integroinnin tulisi olla selkeä viesti, joka pääsee myös julkisuuteen. Silloin tämä ohjelma hyväksytään paremmin. Ja meillä on vielä joitakin puutteita. Esimerkiksi ilmansaasteiden taso on liian korkea. Myöskin melusaaste on valtaisaa. Melu usein aliarvioidaan ympäristöpolitiikassa, se unohdetaan. Meillä on paljon myrkyllisiä kemikaaleja, jotka pääsevät ympäristöön ja haittavat ihmisten terveyttä ja meillä on myös uusia haasteita, nanomateriaalit ja muut uudet materiaalit, jotka on tarkkaan tutkittava. Hyvät naiset ja herrat, parhaat eh, lait ja ohjelmat eivät auta mitään, jos me emme toteuta niitä ja seitsemän ympäristön toimintaohjelman on todellakin saavutettava tavoitteensa ja eh, toi lopuksi haluan sanoa, että Euroopan on välitettävä maailmalle sellainen viesti, että tarvitsemme kestävää hallintoa, muuten ihmiskunta ei tule säilymään hengissä maapallolla. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Lainen. Sitten komission jäsen Potocnik. Thank you, President. Uh, honorable members, I would like to thank Mr. Leinen. Kiitoksia. Haluaisin kiittää edustaja Lainenia tästä työstä tämän mietinnön parissa. Se on todella oikea-aikaista. Kuten tiedätte, komissio on juuri valmistelemassa seitsemättä toimintasuunnitelmaa hyväksyttäväksi ennen tämän vuoden loppua. Ja voin sanoa, että useat ajatukset, joita mainitsitte tässä alustuksessa, ne ovat juuri niitä ajatuksia, jotka on otettu huomioon, joita pohdimme ja yritämme sisällyttää seitsemänteen ympäristötoimintaohjelmaan. EUn ympäristöpolitiikkaa on konsolidoitu. Meillä on nyt lainsäädäntöä, joka kattaa kaikki alueet lukunottamatta maaperää. Samalla on kehitelty erilaisia aloitteita, mukaan lukien e, ilmasto, biodiversiteetti ja resurssitehokkuus, voimavaratehokkuus. Ja seitsemännen ohjelman pitäisi yhdistää tämä kaikki kattavaan johdonmukaiseen puitteistoon. Sen pitäisi mennä kauemmaksi kuin vuosi 2020 ja taata luonnonvarojen tehokas käyttö. hiilinen telo, te, talous, joka on toimiva, on tärkeää. Tämän kaiken varmistaminen vaatii sitä, että meillä on johdonmukaisempaa politiikkaa ja integroidaan ympäristö myös muihin politiikan aloihin. Olin ilahtuneena huomannut, että nimenomaan tämä täytäntöönpano oli teidän prioriteettinne, teidän mietinnössänne. Sehän oli myös kuulemistilaisuudessa minun prioriteettini toimikauteni alussa. Informaatiokatkokset ovat suuria ongelmia, kun pyritään saada aikaiseksi edistystä ympäristöalueella. Ne maksavat noin 50 miljardia euroa. Ne johtavat vääristymiin yhtenäismarkkinoilla ja nostavat hintaa ympäristöhaasteisiin vastaamisessa. Ne eivät myöskään ratkea itse itsestään. Komissio esitti viime kuussa arvioita siitä, millä tavalla tätä tilannetta voitaisiin parantaa, jo, siis tätä, joka kehitellään vielä lisää seitsemännessä ohjelmassa. Seitsemännen ohjelma tulisi keskittyä myös ympäristöohjelman integrointiin, parempaan terveyteen ja hyvinvointiin. Meidän pitäisi vastata saasteiden aiheuttamiin haasteisiin, niitä ei ole riittävästi huomioitu. Ollaan edelleen huolissaan siitä, että tämänhetkinen puitteistomme ei välttämättä riittävästi ota huomioon uusia ja tulevia uhkia. Tätä täytyy tutkia luonnollisesti. Ilmaa ja vettä koskeva lainsäädäntö liittyy myös tähän politiikkaan. Olemme aivan samaa mieltä siinä, että kaupunkiympäristö on tärkeä ulottuvuus politiikassamme seitsemän ympäristöohjelman tulisi viedä eteenpäin ja tukea kaupunkiyhteisöjen ponnisteluja olla johtavassa asemassa. Kansainvälinen ulottuvuus ympäristöpolitiikassa täytyy myös selkeästi ottaa esille seitsemännessä ympäristöpolitiikassa. Sen täytyy myös heijastella Rio plus 20 lopputuloksia ja mahdollistaa se, että EUn kansainvälisiä sitoumuksia voidaan täytäntöön panna. Meidän täytyy myös toimia johdonmukaisesti niin, että maailmanlaajuinen lämpötilan nousu pysyy alle kahden prosentin, kahden asteen verrattuna ennen teollista aikaa oleviin lukuihin. Lisäksi meidän täytyy sitoutua matalahiiliseen talouteen vuoden 2020 jälkeenkin. Tämä on alkanut tiekartaston avulla, jossa määritellään tapa toimia kustannustehokkaasti asteittain ja ottaen käyttöön erilaisia instrumentteja. Kuten aina, kaikkien sidosryhmien sitoutuminen on oleellisen tärkeää näiden ohjelmien onnistumiselle. Meidän täytyy saada kaikki eri toimijat mukaan, kaikilla eri tasoilla ja kaikilla eri toimialoilla, jotta ne tekevät voitavansa. Minä luotan teidän tukeenne tässä tavoitteessa. Seuraan tämän päivän keskustelua ja mielenkiinnolla ja haluan vielä kerran kiittää teitä mietinnöstänne. Kiitos komissio sen Potocnik. sitten Rova Dancila. Natură ca resursă și moștenire pentru generațiile viitoare. Ympäristön merkitys tuleville sukupolville täytyy olla koko ajan huolenaiheenamme koko maailmassa. Se, että ympäristöpolitiikan täytyy ottaa huomioon koko yhteiskunnan intressit ja monet ympäristöorganisaatiot käsittelevätkin näitä asioita. Kyse on ympäristötavoitteista ja ne eivät saa kuitenkaan heikentää kilpailukykyä. Tässä täytyy toimia koordinoidusti Euroopan tasolla ottaen huomioon erityispiirteet paikallisella ja alueellisella tasolla. Eurooppa tarvitsee aktiivista integroitua ympäristöpolitiikkaa, joka ottaa huomioon kaikki haasteet. Myöskin taloudellinen puoli on sellainen, jossa tarvitaan parempaa alueellista yhteistyötä myöskin niiden maiden kanssa, jotka ovat EUn jäseniä. Rajat ylittävä saastuminen on asia, joka yleistyy ja Senpä vuoksi myös ekosysteemiä täytyy suojella rajat ylittävästi riippumatta siitä, missä ne ovat. Onnittelen esittelijää tästä lähestymistä vasta. Kiitoksia kollega Dancila. Sitten ryhmäpuheenvuorot. Ja kollega Franco aloittaa kaksi minuuttia. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Rapporteur. Kiitoksia äh, puhemies, komission jäsen esittelijä. Kiitoksia sitä työstä, jota Bend ja se työstä, jota olemme tehneet yhdessä. Euroopan unioni tarvitsee manifestin. Me tarvitsemme me tarvitsemme manifestin tuleville haasteille. Sitä varten me tarvitsemme seitsemännen ympäristön toimintaohjelman. Meidän täytyy ottaa käyttöön myös uusia rahoituslähteitä. Ohjelman täytyy taata johdonmukaisuus ja tuoda eurooppalainen strategia ja toimialakohtaiset politiikat, onpa kysymys sitten maataloudesta, kalastuksesta, tutkimuksesta tai innovoinneista terveydestä, kuljetuksesta, aluekehityksestä, maaseudun mukauttamisesta ja kaupunkipolitiikasta, kaikki nämä yhteen. Riippumatta talouskriisistä, joka Euroopassa on, me emme saa pelkästään katsoa eteemme lyhyellä aikavälillä, vaan meidän täytyy toimia myös ilmasto- ja ympäristöaloilla. Jos me emme toimi, se on erittäin haitallista. Toiminta tarvitaan varsinkin, kun puhutaan luonnonvarojen tehokkaasta käytöstä ja luonnonvarojen arvostamisesta. Näin meidän täytyy päättäväisesti investoida kestävään talouteen ja innovointiin, jotka ovat kasvun, kilpailukyvyn ja työpaikkojen lähteenä. Meidän täytyy myös viedä eteenpäin kierrätystä, kuten myöskin tuotteiden ympäristömerkintöjä, joita voimme välttää tuhlausta ja vääriä kulutusvalintoja. Me emme saa jättää huomiota tätä tärkeää osiota, joka on tärkeä myös kuluttajille. Me tarvitsemme poliittisen ohjelmointivälineen, mutta se täytyy olla myös viestintäväline – sen täytyy tarjota tietoa ja ennakointia, jota tarvitaan kansallisessa ja paikallisessa hallinnossa. Myös kansalaiset tarvitsevat sitä, kuten myöskin yrittäjät ja sijoittajat, jotta he voivat tehdä ympäristövalintoja Euroopan unionissa. Euroopan unionin lainsäädännöstä ei saa tulla mikään rangaistus. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kiitoksia kollega Franco. Sitten kollega Ulfskog, kaksi minuuttia myös. Herr talman! Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Kymmenen vuoden ajan ollaan keskitytty ympäristöohjelman avulla enemmän ympäristön ja terveyteen ja näiden väliseen yhteyteen. Meillä on kattava lainsäädäntö, joka koskee kemikaaleja, torjunta-aineita ja vettä. Tästä voimme olla ylpeitä, mutta emme tyytyväisiä. Ensinnäkin meidän täytyy tulevaisuudessa huolehtia siitä, että saamme paremman koordinoinnin mm, ympäristöpolitiikan muotoilun ja sen täytäntöönpanon välille. Sen takia selkeät puutteet, jotka koskevat valvontaa ja tarkastuksia, todella tehdään. Toiseksi on erittäin tärkeää, että meidän täytyy uskaltaa mennä eteenpäin. Me haluamme saada aikaiseksi kunnianhimoisen politiikan riippumatta talouskriisistä, tai ehkä oikeammin sanotaan juuri nimenomaan siitä syystä tarvitsemme kunnianhimoista politiikka myös taloudellisista syistä. Ne voivat toimia vipuvaikuttimena, kun halutaan lisää työpaikkoja ja kasvua. Tämä täytyy myös ottaa mukaan kaikilla politiikan aloilla, kaikilla relevanteilla politiikan aloilla, ja niitäpä on paljon. Esimerkiksi meidän täytyy pyrkiä poistamaan tai samanaikaiseksi kestävämpi tilanne, jossa paino, paine, joka kohdistuu ekojärjestelmiin, vähenee. Meidän täytyy myös saada tiukempia EU-normeja, jotka koskevat myös ympäristötuotteita. Mutta tämä ei ole mikään mauste kaiken tavallisen politiikan rinnalla, vaan ympäristöpolitiikka on nimenomaan taikinan hiiva. Ja näin ollen meidän täytyy osoittaa, että seitsemännessä puiteohjelmassa todellakin näin on tilanne. Vielen Dank, Frau Kollegin Ulfskog. Es folgt Herr Kollege Kiitoksia Ulf Skog. Sitten kollega Gerbrandi, kaksi minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Komission jäsen viittasi juuri epäviralliseen Tanskassa pidettävän ympäristöneuvoston kokoukseen. Ja siteraa että Talouskriisistä ei päästä millään muulla tavalla eroon kuin vihreän talouden avulla, joka vahvistaa uuden ja vihreämmän teknologian käyttöä, vähentää voimavarojen haaskausta ja suojaa ympäristömme monimuotoisuutta. Ja vihreä siirtymä luo tuha, miljoonia työpaikkoja ja tekee meistä Euroopassa kestävämpiä ja kilpailukykyisempiä. Haluaisin todella onnitella Tanskan puheenjohtajavaltiota ministeri Ida Aukenia ja komissiota tästä erittäin myönteisestä ja visionäärisestä kertomuksesta, jota ei ole pitkään kuultu neuvostosta. Toivottavasti nyt saadaan jotain aikaiseksi. Hyvä puhemies, me juuri puhuimme biodiversiteetistä ja ensi kuussa puhumme taas luonnonvarojen tehokkaasta käytössä. Tämä seitsemäs toimintaohjelma ja prioriteetit, jotka asetetaan vuoteen 2020 asti, mukaan lukien toiminnat ja indikaattorit, niin minusta me tässä katsomme myös pidemmälle kuin vuosi 2020 ja asetamme itsellemme vision vihreästä Euroopasta. Seitsemäs toimintaohjelma on se kattava puitteisto, joka yhdistää kaikki ympäristökysymykset Eurooppa-politiikkaan niin, että voimme säilyttää luonnon lapsillemme ja taloudellemme niin, että sillä kehitys ja vihreä talous käyvät käsi kädessä. Lopuksi haluan kiittää lämpimästi edustaja Lainen ja aivan erinomaista työstä ja haluan kehottaa myös komissiota nyt todella nopeasti etenemään uuden ehdotuksen kanssa. Me emme saa tätä, jättää tätä askelta 6.7. ohjelmaan liian suureksi. Ja toivottavasti tämä keskustelu toimii teille riittävänä inspiraationa siihen. Kiitoksia, Gerbrandi. Sitten kollega Aikaut. Peter, Kiitoksia, hyvä puhemies. Ennen kaikkea haluan kiittää edustaja Lainenia tästä mietinnöstä, joka koskee seitsemättä toimintaohjelmaa. Ja varsinkin siitä, että me todella tarvitsemme seitsemättä ohjelmaa ympäristömme varten. Ja haluan kiittää myös edustaja Herbrandia, jota hän on tässä luonnostellut tätä visiotamme vuoteen 2020 mennessä, kuten vuoteen 2050 mennessä. Mikä on se talous, jota me haluamme? Siis kysymys ei ole siitä, miten vihreä, vaan siitä pitää ehdottomasti tulla vihreä. Se on ehdottoman oleellista. Se on ainoa talous, joka voi toimia. Euroopalle on aivan elintärkeää, että meillä on se saatavilla. Me tarvitsemme siihen visioita, me tarvitsemme myös toimintaohjelmia, jotta nämä askeleet voidaan nyt jo ottaa. Siitä syystä tuemme täysin myös tämän mietinnön tavoitetta, täytäntöönpanoa, integrointia, mutta myöskin kansainvälistä ulottuvuutta. Ja jos voin vielä palata tähän täytäntöönpanoon, niin niin me näemme useinkin, miten tärkeää on nimenomaan äh, täytäntöönpano vaikkapa Pohjanmerellä öljynporauskysymyksessä tai ne ongelmat, mitä meillä on Alankomaissa, hyvinvoivassa maassa, kun pyrimme suojaamaan länsi alueella olevaa luontoamme. Meidän täytyy osoittaa se, miten tärkeää nimenomaan täytäntöönpano on. Integraatio, vihreä talous, tässäkin se otetaan esille ja se merkitsee jotain perustavanlaatuista. Meidän täytyy ajatella laajemmalla pohjalla kuin pelkästään bruttokansantuotteen pohjalta. Ja minä vetoankin komission, että se näin ollen todella nostaisi vauhtia pidemmälle kuin BKT. Mutta vihreä talous merkitsee myös sitä, että meidän täytyy katsoa sitä, millä tavalla meidän täytyy laajentaa energiajärjestelmäämme tulevaisuudessa. Se merkitsee sitä, että vuoteen 2030 mennessä me tarvitsemme enemmän kuin mitä meillä tällä hetkellä on. Meidän täytyy asettaa tavoitteita energiasäästölle ja uusiutuville energialähteille. Lopuksi kansainvälinen ulottuvuus. Kaikki, mitä me Euroopassa teemme, sille vaikuttaa kolmansiin maihin myöskin. Meidän täytyy aina pitää sekin mielessämme, sillä ilman tuota maailman osaa kansainvälisen talouden lama ei koskaan poistu. Meidän täytyy tässä suhteessakin tehdä todellisia edistysaskelia. Kiitoksia puhemies arvoisa komission jäsen sivilisaatio vaikuttaa ekosysteemiin ja aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa ympäristölle. Tämän takia meidän, pitäisi py- meidän pitää, pitääkin pyrkiä parantamaan tilannetta. Kuudes ympäristön toimintaohjelma, joka on sitten puitteet ympäristöpolitiikalle, päättyy tämä, tänä heinäkuussa. Siksi meidän pitää pyrkiä varmistamaan jatkuvuus EUn ympäristöpolitiikassa tulevissa huippukokouksessa ja olemassa olevien kokemusten mukaisesti meidän pitää korostaa laillisten, laillisen sääntelyn merkitystä ja pikkuhiljaa ottaa mukaan ympäristösääntöjä kaikkiin alakohtaisiin toiminta-aloihin. Enemmän pitää painottaa rajat ylittävää ulottuvuutta ympäristönsuojelukysymyksissä. Tämä strategia pitäisi näkyä suunnitelmassa asetuksessa, johon on määritelty aikataulut ja tavoitteet, jotta voitaisiin arvioida, miten tehokasta toiminta pitkällä aikavälillä on globaalin ympäristöpolitiikan lisäksi meidän pitäisi pyrkiä saamaan aikaan integroituneita strategioita eri alueille tai kaupunkialueille, jos otetaan huomioon ekosysteemin erityislaatu. Ympäristösuunnitelmaohjelma pitäisi olla kunnianhimoisempi, tehokkaampi, jotta voitaisiin mahdollisimman hyvin käyttää hyväksi EUn ympäristöpolitiikan kokemusta. Kiitoksia, kollega Paska. Sitten muut puhujat. Ensimmäisenä Schnellhaat, kaksi minuuttia. Herr Präsident, Herr Kom- Puhemies, komission jäsen, hyvät näistä herrat. Ympäristösuunnitelmassa pitäisi toimia niin, että meillä on keskipitkiä ja pitkiä, pitkän aikavälin tavoitteita Euroopan ympäristöpolitiikassa. Kuudennessa ympäristöohjelmassa huomattiin, että emme päässeet tavoitteisiimme. Tämä nyt ens, se oli ensimmäinen ympäristöohjelma, jonka parlamentti ja neuvosto laativat yhdessä yhteispäätösmenettelyssä. Ja siinä oli tavoitteita ilmastonmuutoksen, biologisen monimuotoisuuden, luonnonvarojen ja elintarvikkeiden laadun suojaan, mutta meidän täytyy nyt todeta, että tavoitteisiin ei päästy. Varmasti myöskin siksi, että kaikissa maissa sääntöjä ei noudatettu kunnolla, mutta meidän täytyy katsoa myöskin eteenpäin. Ja mietinnössä on esimerkiksi sanottu, että 2020 strategiassa pitäisi keskittyä järkevään kasvuun. Sitten tässä on suunnitelma vihreälle Euroopalle. Siellä on suunnitelma myöskin resursseja säästävälle Euroopalle. No, miten tätä voidaan sitten jatkaa? Meillä on erilaisia suunnitelmia ja strategioita ja aloitteita ja lakeja, ja se johtaa siihen, että ne eri politiikan alat kilpailevat keskenään, emmekä näin pääse tavoitteisiin. Meillä on enemmän indikaattoreita, jotka kuitenkin johtavat lisäbyrokratiaan, mutta niillä ei ole mitään lisäarvoa. Ja näin ollen yhteiskunnan kehitys täytyy ottaa huomioon, kun teemme päätöksiä. Vasta silloin voidaan täysimittaisesti täytäntöön panna näitä sääntöjä. Ja Esittelijä sanoi, että ympäristöohjelmaa pitää nyt toteuttaa täysipainoisesti ja horisontaalisesti, mutta mielestäni tässä pitää toimia myöskin alakohtaisesti. Ei kaikkea nyt pitää tehdä yhtä aikaa, siitä ei ole mitään hyötyä, ja tällä tavalla emme myöskään pääse tavoitteisiimme. Dank, Herr Kollege Schnellhardt. Kiitoksia. Sitten Kiis, puolitoista minuuttia. Dank, voorzitter. Eh, eh, dank, eh, collega Leijn. Puhemies, Haluan kiittää esittelijä Lainen ja mietinnöstä ja keskittymisestä täytäntöönpanoon. Ja kiitos myös komission jäsenelle hänen tekemästään työstä tämän aiheen tiimoilta ja siitä, että nyt valmistellaan seitsemättä ympäristön toimintaohjelmaa. Lainen on aivan oikeassa, kun hän toteaa, että me emme puhu pelkästään ympäristöstä, vaan taloudesta laajasti liikenteestä, terveydenhoidosta ja niin edelleen. Eli puhumme hyvin laajassa mielessä talouspolitiikasta, koska ympäristö kuuluu myös talouspolitiikkaan nyt ja vastaisuudessa. Tietyistä asioista olen huolissani. Usein hankkeet lähtevät liikkeelle innostuneesti, käytetään uutta tekniikkaa, joka välttämättä ei ole vielä aivan täysin valmista, eikä välttämättä päästä niihin tuloksiin, joihin pyrimme. Nyt keskitytään kovasti biomassaan. Tuleva talous joutuu käyttämään biopolttoaineita ja uusiutuvia resursseja yhä enemmän hyödyksi. Ja nyt biomassasta ollaan kovin innostuneita. Paljon varoja käytetään tähän tarkoitukseen, sellaisiakin varoja, joita voitaisiin käyttää muihin pyrkimyksiin. Meidän täytyy keskittyä ennen kaikkea täytäntöönpanoon ja siihen, miten me sitten suhtaudumme biomassaan. Miten pääsemme kestävään kehitykseen biomassan käytössä niin, että se johtaisi hiilidioksidipäästöjen vähentymiseen, eikä niin, että kulutus vain lisääntyy. Kiitoksia. Kiitoksia kollega. Seuraavaksi Riis, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Meidän esittelemme jollainen muistutti alussa, kuinka tärkeää parlamentilla on säilyttää ympäristö korkealla korkeassa asemassa. Se ei ole suinkaan helppoa. Hän sanoi myös, että kriisin aikoina usein kiinnitään huomiota muihin kysymyksiin kansallisessa politiikassa muuten, ja mielestäni Ranskan presidenttikampanja tästä hyvä esimerkki. Kaksi tapaa toimia paremmin, vähemmällä rahalla pitäisi toimia johdonmukaisemmin, mainita tämä kohdassa kolme, tai se mainitaan siellä, minä vet, viittaisin tässä tupakkalainsäädäntöön. EU pitäisi poistaa kaikki tuet haitallisille tuotteille ympäristön kannalta ja monimuotoisuuden kannalta haitallisille asioille. Ja pitäisi paremmin ottaa huomioon kansanterveys ympäristön kannalta. Me olemme muistuttaneet tästä 2003 lähtien. Pitää vähentää kansan altistamista erilaisille kemiallisille aineille, jotka vaikuttavat vakavalla tavalla terveyteen. Siksi on erittäin tärkeää ottaa tämä osu, osa ympäristöstä mukaan, kun toimitaan ky- äh, Alzheimeria, liikalihavuutta, syöpiä vastaan, näitä kroonisia sairauksia, jotka ovat räjähtämässä käsiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Hassi, yksi minuutti

Tämä seitsemäs ympäristönsuojeluohjelma voi tietysti olla hyödyllinen väline, mutta tässä on mietitty tulevaisuutta ja meillä pitää olla Euroopassa vakaata teollisuutta ja meillä pitää olla myöskin hyvä työllisyystaso Euroopassa. No, on asiat, jotka huolestuttavat minua. Tärkein asia ehdottomasti on se, että nämä, nämä ohjelmat takaavat sen, että tehokkaammin täytäntöön pannaan tämänhetkisiä sääntöjä ja meidän täytyy miettiä vielä muita sitovia tavoitteita. Ja olen täysin vakuuttunut siitä, että jos haluamme vastata tällä hetkellä ympäristöhaasteisiin, meidän täytyy miettiä tulevaisuutta ja meillä täytyy olla tieteellistä näyttöä. Ja artiklassa 24 puhutaan ekologisesta jalanjäljestä. Meillä pitää olla empiirinen indikaattori, se täytyy pitää mielessä. Tässä on paljon rajoja, se kertoo, kuinka paljon me puutumme ympäristöön, mutta siinä ei puhuta kuitenkaan ympäristön laadusta. Eli olen huolissani näistä asioista ja pyytäisin, että kaikki muistavat tämän. Kiitoksia. Seuraavaksi Peri Rodriguez, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Yksi ensimmäistä aloitteista, joihin ryhdyin itse parlamentissa, oli kysyä komissiolta, minkä takia suunnittelee EU jatkaa kuudetta toimintaohjelmaa. Ja silloin olivat, jotkut sanoivat, että kun meillä oli sektor, sektor, alakohtaisia välineitä, muita ei tarvittu. Ja nyt kun parlamentti, niin kuin herra Leinen sanoi, me vetoamme komission, että me tarvitsemme yhteisen välinen, yhteisen viittauksen ympäristökysymyksiä, kuten to- toimintaohjelmat ovat muutoin, emme niin voi toimia. Hiljattain olin Kataloniassa ja tutustuin siellä esimerkiksi jääkaappien kierrätykseen. Olen erittäin tyytyväinen, kun näin, että nyt on jo mahdollista pitkälti kierrättää näitä tuotteita. Kaikki tämän tyyppinen kierrätys politiikka tarvitsee koordinaatiota. Tämä sanotaan hyvässä, hyvin kohdassa 32, jotta päädytään 100 prosenttisen kierrätykseen. Jos me haluamme olla johdonmukaisia 2020 tavoitteiden kanssa, meidän pitää toimia niin, että on tällainen toimintasuunnitelma, jota ollaan valmistelemassa ja mahdollisimman nopeasti vielä. Olen tyytyväinen näistä ehdotuksista, koska tässä pyritään takaamaan rahoitus tässä tapauksessa meidän pitäisi tarttua tilaisuuteen ja tuomita ne hallitukset, jotka vetoavat kriisiin ja säästötoimiin ja toimivat äh, tieteellisiä äh, tutkimustuloksia vastaan ja te, tavallaan aiheuttavat tulevaisuudessakin leikkauksia Euroopassa, Euroopalle. Kriisi ei ole tässä hyvä peruste eikä tekosyy. Tässä tarvitaan poliittista tahtoa, kunnianhimoa, toimintasuunnitelmassa, että voidaan tukea toimintaa. Kiitos. Kiitoksia. ja pyydän anteeksi, että keskeytin teidät. Sitten menet ilman puhelistaa ja ensimmäisen puheenvuoron saa Antonescu. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, suntem mulțumiți să auzi... Kiitos puhemies, komission jäsen. Me olemme iloisia kuullessamme, että komission aloite seitsemännestä ympäristöalan toimintaohjelmasta on käytössämme vuoden loppupuoliskolla ympäristössä kyllä työsarkaa riittää. Ympäristö on huomioitava kaikissa muissa politiikan aloissa, myös rakennepolitiikoissa. Me tarvitsemme johdonmukaisuutta. Tässä toimintaohjelmassa oikeastaan tiivistyy näkemyksemme ympäristöasioissa. Sitten kaiken tietenkin täytyy tulla myös täytäntöönpannuksi. Me tarvitsemme indikaattoreita, jotka heijastavat todellisuutta. Tarvitsemme tiukkoja toimia luonnon monimuotoisuuden tiimoilta ja tarvitaan myös rahoitusta. EU 2020 strategia biodiversiteetistä täytyy ottaa huomioon tässä toimintaohjelmassa. Kiitoksia. Sitten kohote. Kiitoksia puhemies. On tärkeää, että seitsemännessä ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa Mietitään myöskin resurssien tehokasta käyttöä. Näistä asioista täytyy keskustella ja toivottavasti, niin kuin valiokunnassa äänestettiin, niin äänestämme samalla tavalla täysistunnossa. Rio Plus 20 konferenssi toivottavasti on askel eteenpäin. Olen aika optimistinen sen jälkeen, kun keskustelimme ympäristöministeriön kanssa tällä viikolla. Ja seitsemäs toimintaohjelma pitäisi muodostaa sitten sen mukaisesti, mitä kun ajatellaan, mitä Riossa voidaan konkreettisesti saada aikaan kansainvälisesti. Kestävä talous. No, meidän täytyy miettiä oikeita toimintatapoja, esimerkiksi autojen tuotannossa. Meidän täytyy arvioida näiden autojen tehokkuutta ja meillä pitää olla oikeudelliset puitteet. Ja seitsemännessä toimintaohjelmassa meillä on sille hyvä sija, jotta voimme ottaa tähän kantaan ja näin olen la- säätää myöskin lakeja ja muuttaa tämänhetkistä lainsäädäntöä. Kiitos. Rote zum Abschluss. Kiitoksia ja lopuksi vielä McGuinness. Kiitoksia puhemies. Mielestäni yksi kaikkein tärkeimmistä kohdista keskustelussamme on konflikti pitkän aikavälin tavoitteiden lyhyiden aikavälin ongelmien väillä, joita kansalaisilla on. Ja kun me puhumme kestävästä tuotannosta ja kulutuksesta, me emme tarpeeksi korosta tätä kestävyyttä. Jos kuuntelee tätä keskustelua kasvusta ja työpaikoista, joka onkin niin tärkeää, niin monille, jotka ovat nyt työttöminä, niin kestävyyden kysymys ei kuulu ollenkaan tähän puheeseen. Ja siksi meidän pitää vakuuttaa ihmiset näidenkin sanojen merkityksestä, että nekin heijastuvat, kun pyritään lisäämään työpaikkoja ihmisille, jos so, sovel, sovellamme tätä kestävyysmallia ja äh, resurssitehokkuusmalli, josta me puhuttu viime viikolla, todettiin, että kun puhutaan olemassa olevan lainsäädäntö täytäntöönpanoa, se on aivan ratkaisevassa asemassa, mutta meidän pitää myös tarkistaa tätä ja myös on ehdotus, että laajennetaan ähm, ympäristöehtojen käyttöä. Tämä on iso taakka maataloudelle esimerkiksi vesihuollon kohdalla, mutta tästä pitää keskustella myös. Kiitoksia. Kiitoksia. Menettely ilman puhujalistaa on nyt päättynyt ja seuraavaksi puheenvuoron saa komission jäsen Potocnik. Thank you. And thanks. Kiitos. Kiitos teille kaikille tuestanne. Ensin haluaisin selkeyttää sen, että kysymys siitä, saammeko seitsemännen ohjelman vai emme, ei ole koskaan ollut kyseenalainen. Tietyt seikat lainsäädännön mukaisesti piti huomioida. Eli ensin piti raportoida täysin kuudennesta toimintaohjelmasta ja ottaa opiksi siitä. Tämä on aivan loogista. Vaikkakin aikaa nyt hieman kuluu kuudennen ja seitsemännen ohjelman välissä, niin voin taata teille, että me kuuntelemme teitä tarkalla korvalla ja täytäntöön panemme monia niistä asioista, joita te täällä korostatte. Me teemme hyvin kattavia vesialan ehdotuksia, puutumme myös fosforiasiaan ja niin edelleen. Viimeisen kahden vuoden aikana monet kysymykset, jotka liittyivät luonnon monimuotoisuuteen, resurssien kestävyyteen ja niin edelleen, ovat jo tulleet huomioiduiksi. Pyrimme olemaan aktiivisia, mutta samanaikaisesti ymmärrämme, että tarvitsemme pitkän aikavälin johdonmukaiset puitteet, jonka avulla kaikki pääsemme sopimukseen ja työssä eteenpäin. Toiseksi haluan todeta, että olemme paljon lähempänä yhteisymmärrystä seitsemännestä toimintaohjelmasta ja sen muodosta heti nyt tämän viikon jälkeen. Viikon alussa keskustelimme epävirallisessa neuvostossa Tanskassa tästä aiheesta ja nyt keskustelemme täällä parlamentissa. Johtopäätökseni on, että näkemykset lähentyvät ja yhteinen ymmärrys siitä, mitä ohjelman pitäisi sisältää ja mihin sillä pitäisi puuttua, mikä se muoto olisi, on todella nyt tulemassa esiin. Kuuleminen on vielä käynnissä toukokuuhun saakka ja totta kai siltäkin puolelta odotamme vielä tuloksia. Kommentoisin hieman sitä kiistaa, joka äh, jossain määrin näkyy niin sanotun vihreän kasvun ja ruskean kasvun välillä – jos kaikki olisi kunnossa ja jos tämä niin sanottu ruskea kasvu ei olisi ongelmallista, niin emme varmaankaan puhuisi niin paljon vihreästä kasvusta. Oikeastaan kapasiteetti on käytetty loppuun perinteisesti ja monet yritykset ymmärtävät, että toiminnan muuttamista tarvitaan. Jos emme ota huomioon niitä seikkoja, jotka ovat varsin rajallisia maapallolla, maaperä, vesi, ekosysteemit, resurssit, niin sitten me itse olemme eh, mur- murtamassa seiniämme omasta rakennuksesta, kun luomme tulevaisuutta. Jos me jatkamme tavallisen mallin liike-elämässä, taloudessa vuoteen 2030 saakka, niin tarvitsisimme 40 prosenttia lisää vettä, jos ajattelemme sitä, mikä meillä on jo maailmanlaajuisesti käytössä. E-, e-, eihän näin voida toimia. Jotkut mainitsivat indikaattorit eh, BKT eh, lisäksi. Olen samaa mieltä. Sellaista, mitä ei mitata, niin ei myöskään oteta huomioon silloin, kun politiikkaa määritellään ja toteutetaan. Todellakin tätä tarvitaan. Me näemme nyt, että tilanne on aivan toisenlainen kuin miltä se näyttäytyi kymmenen vuotta sitten. Meidän on mukautettava kuudetta toimintaohjelmaa nykypäivän tilanteeseen. Lainsäädäntöä on jo paljolti voimassa, mutta paremmin on vielä ymmärrettävä uusia haasteita. On uutta tietoa, uusia seikkoja noussut päivänvaloon, joita emme vielä tienneet vuosikymmen sitten, ja tämä on otettava huomioon seitsemännessä toimintaohjelmassa. On aivan selvää, että biodiversiteetti, ilmasto, resurssit ovat keskiössä, mutta ei pidä esittää päällekkäisiä viestejä. Meidän täytyy keskittyä, olla, toimia pitkällä aikavälillä ja visioivasti. Monet ovat todenneet, että meidän pitää keskittyä kemikaaleihin, ilmanlaatuun, kaupunkiympäristöön, kansainvälisyyteen. Periaatteessa olen näistä samaa mieltä, ei niissä ole ongelmia, mutta korostaisin sitä, että päätavoitteemme pitäisi oikeastaan olla kahtalainen. Täytäntöönpano sen suhteen, mitä on jo tehty lainsäädännön suhteen silloin, kun on olla jälkijunassa. Ja sitten se, jos kaikki ei ole kunnossa sen suhteen, mistä on jo sovittu, niin todella asiaan on puututtava parlamentti on ollut kovasti kiinnostunut nimenomaan tästä. Eli se, että se mistä päätetään, niin todella myös täytäntöön pannaan käytännön tasolla. Tätä seuraan hyvin tarkasti. Ja toinen seikka on integraatio. Jotkut puhuivat johdonmukaisuudesta. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Kaikissa politiikoissa on otettava huomioon se, että me elämme keskinäisen riippuvuuden maailmassa. Totta kai myös tulevat rahoitusehdotukset rahoituskehyksestä ohjaavat meitä ja ohjaavat meitä keskittymään juuri niihin kysymyksiin, joista tänään olemme keskustelleet. Haluan vielä kerran kiittää teitä ja erityisesti esittelijä Lainen ja me olemme oikealla tiellä niin, että saamme hyvät työt aikaiseksi. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Ja sitten lopuksi vielä esittelijä Lainen, kaksi minuuttia. No niin, keskustelu on osoittanut, että Euroopan parlamentissa on konsensus seitsemännelle ympäristöä koskevalle toimintaohjelmalle ja haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat auttaneet minua tämän konsensuksen suhteen. Potocnik on ottanut esille näitä aloitteita komissiossa. Kaikki eivät halunneet, että seitsemättä ohjelmaa oli myöskin vastarintaa, se täytyy nyt todeta. Ja nyt keskustelun jälkeen ympäristöneuvostossa ja parlamentissa näemme, kuinka tärkeä ja hyödyllinen on seitsemäs ympäristön toimintaohjelma. Meidän täytyy nyt tehdä yhteenveto ja yhdistää kaikki tavoitteet, joita meillä on eri toimintasuunnitelmissa ja strategioissa. Ja tämä yhdistelmä ja tämä viesti siitä, että ympäristöjalanjälkeä pitää pienentää Euroopassa ja näihin toimiin pitää ryhtyä. Se on nyt kaikkein tärkein viesti tässä seitsemännessä ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa. Täytyy myöskin sanoa, että meidän täytyy tehdä vaatimuksia talous- ja rahoitusministereille, ja toivoisin, että mietinnön heikentäminen täällä ei onnistu äänestyksessä. Meidän täytyy vedota siihen, että veropolitiikkaa ekologisoidaan samoin talouspolitiikkaa, koska pelkästään ympäristöpolitiikka ei vie meitä kestävään kehitykseen, ja sehän tuli tällä keskustelussa monen kertaan esille. Ympäristöstrategia pitää yhdistää rahoitusstrategiaan, ja seuraavaksi meillä on sitten keskipitkä rahoitus keskustelua vuoteen 2020, ja komissio on ehdottanut, että 20 prosenttia kaikista näistä miljardeista varattaisiin kestävään kehitykseen ja ilmastonsuojeluun. No mielestäni se on aivan minimi. Ja toivottavasti parlamentti neuvotteluissa saa vielä enemmän. Ei voi olla niin, että 80 prosenttia käytetään ympäristöä vastaan ja sitten vain 20 prosenttia käytetään ympäristön suojeluun. Eli kaiken kaikkiaan tämä nyt oli tärkeää keskustelua ja komissio, me odottelemme teiltä nyt luonnoksia. Tämä on yhteispäätösmenettelyssä ja me autamme sitten teitä siinä, jotta saatte aikaan kunnianhimoisen toimintaohjelman. Kiitos. Kollege Leinen. Kiitoksia. Keskustelu on päättynyt ja äänestys toimitetaan tänään puolelta päivin. Ja nyt pidämme kelloa 12 asti pienen tauon.